Voilà, bonjour à tous, la séance. Hyvää päivää kaikille, jatkamme istuntoa. Eilisen päivän pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin mitään huomautettavaa? Eipä näytä olevan. Näin muodon pöytäkirja on hyväksytty.